Uh, ladies and gentlemen, let us start. Hyvät naiset ja herrat, aloittakaamme kokouksemme yhteisparlamentaarinen yleiskokous, jossa uh, pääosassa on hyvin tärkeät, ovat tär- hyvin tärkeät energiakysymykset. Ja nyt vaihdan äidinkieleeni, sanoi puhemies. Täällä on käännöstä olemassa tulkkausta 21 kielelle. 22 on minun äidinkieleni äh, Puola, se on minun äidinkieleni, silläkin on tulkkaus. Maltaa tänään ei ole listalla. <clears throat> Eli nyt sitten kuulokkeet korville, olkaa hyvä. Ja minä vaihdan äidinkieleeni äh, haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi herra Francisco Javier Rojo Garciasin, joka on täällä tänään toisena äh, puheenjohtajana. Hän on Espanjan parlamentin senaatin äh, puhemiehenä ja tässä äh, tätä tilaisuuttahan is, isännöivät yhdessä Euroopan parlamentti ja Espanjan äh, puheenjohtajavaltio. Haluan lausua kaikki äh, kansallisten parlamenttien parlamentaarikot ja ehdokasmaiden parlamentaarikot niin ikään tervetulleeksi. Meillä on kaksi pääpuhujaa tilaisuudessamme. Eh, Rova Lee Hansher, joka on eurooppalaisen eh, Euroopan oikeuden professori Tilburgista, ja herra Mark van der Woude, joka on kilpailulainsäädännön asiantuntija Rotterdamin Erasmus-yliopistosta ja myöskin London King's Collegeissa hän toimii. Pedro Luis Marin Rive toimii eh, niin ikään paikalla. Hän on Äh, Espanjan äh, kaupan, teollisuuden ja energiaministeriön äh, valtiosihteerinä. Ja samoin meillä on neuvoston puhe, puheenjohtajamaan e-, edustaja siis, ja myöskin sitten Joachim Almunia on läsnä. Hän on Euroopan komission varapuheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa komissaari. Hekin tulevat sitten osallistumaan keskusteluun huomenna tiistaina. Samoin paikalla on tukku neuvonantajia ja avustajia ja samoin myöskin sitten tuolla yleisö, yleisölehtereillä on väkeä, mikä on aina ilahduttavaa todeta, kun ihmiset, ihmiset tulevat tänne seuraamaan istuntojamme. Tervetuloa lämpimästi sinne lehtereillekin seuraamaan Euroopan parlamentin edesottamuksia. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin jälleen kerran korostaa, että yksi Espanjan puheenjohtajakauden painopisteitä on ollut Euro- Euroopan yhteinen energiapolitiikka. Se on unionin kannalta erinomaisen tärkeä asia. Ja tämäkin tilaisuus on konkreettinen osoitus tästä Espanjan puheenjohtajavaltion valtion painotuksesta. Äh, johdan tänään äh, puhetta yhdessä äh, Espanjan Espanjan parlamentin senaatin puhe, puhemiehen kanssa tätä tilaisuutta. Ja haluaisin parlamentin puhemiestä kiittää lämpimästi siitä hyvin yhteistyöhenkisestä asenteesta, jolla tätä tila, tilaisuutta on voitu valmistella. Nämä parlamenttien väliset tapaamiset ovat erittäin tärkeitä siinä suhteessa, että ne mahdollistavat äh, äh, Lissabonin sopimuksen mukaisen parlamenttien osallistumisen ja keskinäisen yhteistyön tänään ja äh, huomenna me toimimme tässä hengessä ja olette kaikki saaneet ohjelman tästä koskien Euroopan yhteistä tulevaa energiapolitiikkaa, miten sitä tulee muokata, millä tavalla liike-elämälle voidaan tarjota toimintaedellytyksiä ja parantaa niitä ja samoin, miten voimme sitten varmistaa sen, että jäsenmaiden päätöksenteko on johdonmukaista ja mahdollisimman yhdenmukaista, niin että, että kansalaiset voivat sitten myöskin mieltää päätöstämme positiiviset vaikutukset <clears throat> että ihmisillä on odotuksia, suuria odotuksia energiahuollon, esimerkiksi, energiahuollon alalla esimerkiksi. Nyt haluaisin sitten pidemmittä puhetta luovuttaa puheenvuoron Äh, äh, herra Francisco Javier Rojo Garcialle, senaatin puhemiehelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Toivottavasti voisitte nyt sitten äh, johdatella meidät tämän tilaisuuden ytimeen, asian ytimeen. Hyvää iltapäivää, arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kollegat. Minulla on suuri ilo saada mahdollisuus käyttää puheenvuoro teidän edessänne tässä Euroopan parlamentin talossa. Näiden parlament, nämä parlamentaariset opintopäivät ovat kohtaamismahdollisuus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenen välillä. Voimme keskustella niinkin ajankohtaisesta ja tulevaisuudelle tärkeästä aiheesta kuin tämän vuosisadan energiapolitiikka. Nyt alkava kokous on jälleen osoitus siitä, kuinka tarpeellista on tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Sitä Lissabonin sopimuksen mekanismitkin edistävät. Energiapolitiikka, josta tänään puhumme, on ala, joka kotimaisella alalla ja Euroopan tasolla on keskeisessä roolissa, kun pohdimme sitä, millaista kapasiteettia tarvitsemme omaa tuottavaa alamme varten ja niin, että voimme varmistaa sen, että taloutemme ovat kilpailukykyisiä, innovoivia ja kestäviä. Joitakin aikoja sitten tällaista väitettä olisi voitu pitää hyvänä tarpeellisena toiveena, mutta tänä päivänä se on muuttunut kiireelliseksi tarpeeksi. Taloudellisesti valtakeskukset ovat uudelleen muodostuneet niin nykyisissä suhdanteissa. Euroopan on tehtävä yhteistyötä niin, että voimme taata mahdollisimman paljon hyvinvointia tuleville sukupolville. Energiapolitiikka on keskeinen vektori tässä asiassa. Meidän on tukeuduttava sille ja rakennettava sen pohjalle politiikkaa, jonka myötä voidaan luoda olosuhteet, joissa Euroopassa, Euroopan talous pääsisi mahdollisimman pian tästä lamasta ja, ja vaikeasta taloudesta tilanteesta ja päästään pian elpymiseen. Toisekseen on luotava perustat sille, että Euroopan taloudessa päästään kestävään, tasapainoiseen ja kilpailukykyiseen malliin. Tässä mielessä on keskeistä, että Euroopan instituutiot ja hallitukset tekevät yhteistyötä niin, että voidaan luoda suunnitelmia, joiden kautta voidaan vahvistaa kilpailukykyä, varmistaa toimitusvarmuus ja varmistaa myös Euroopan talouksien kestävyys lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Erityisesti olen sitä mieltä, että yhteisten ponnistuksiin olisi keskityttävä siihen, että portaittain lisättäisiin yhteenliitettävyyttä jäsenvaltioiden energiaverkkojen välillä niin, että voitaisiin löydä vahva eurooppalainen energiaverkosto, jolla vahvistetaan sisämarkkinoita. Tämän ver- tämä, tätä verkostoa on täydennettävä naapurimaiden kanssa tehtävillä yhteen toimivuusliitännöillä. Toisekseen on päästävä eteenpäin energiatehokkuuden alalla ja kehitettävä puhtaita energialähteitä niin, että vähennämme me parannamme kilpailukykyämme, lisäämme poliittista vakautta ja politiikkamme on ympäristöystävällisempiä. Energia on aikaisemmin ollut syy sotiin ja konflikteihin. Se on aiheuttanut poliittisia jännitteitä ja taloudellisia ongelmia ja se on vaikeuttanut maiden välistä yhteisymmärrystä. Tästä on tehtävä loppu. Uusien energialähteiden syntyminen luo uusia perspektiivejä, jotka merkitsevät yhteistyötä ja rauhaa. Tarvitaan siis vahvaa yhteisöllistä säännöstöä, tällä alalla haluaisin korostaa sitä, että meidän on pidettävä kiinni siitä, että maan, kotimaiset suunnitelmat sopivat yhteen Euroopan suunnitelmien kanssa. Eurooppa tarvitsee tätä, me itse tarvitsemme sitä niin, että vanha maan osa voisi vastata näihin uusiin toiveisiin ja e, taata kaikille eurooppalaisille hyvän tulevaisuuden. Hyvät e, Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamentin jäsenet, meidän vastuumme kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa on tehdä työtä ja tiivistää rivejänne niin, että löisimme energiaa, sisämarkkinat, jotka ovat turvalliset ja tehokkaat, joilla korostetaan ympäristöystävällisyyttä ja hyödynnetään uudistavia energianlähteitä. ja ja autetaan teollisuuttamme ja kansalaisten hyvinvointia. Toivon, että nämä opintopäivät toimisivat niin, että voimme vaihtaa ajatuksia ja mahdollisimman lähitulevaisuudessa saada toteutumaan nämä toiveet, koska tämä todellisuus on se perintö, jonka jätämme tuleville sukupolville. He tulevat meitä paremmin ymmärtämään tämän Euroopan suuren hankkeen ja Tämä on kansallisten parlamenttien ja koko tämän suuren Euroopan tärkeä hanke. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta ja alustuspuheenvuorosta, herra puhemies. Kiitos vielä. Niin, hyvät naiset herrat. Ennen kuin päättämme asiantuntija asiantuntijamme ääneen. Minulla olisi muutama sana tässä vielä johdannoksi keskustelulle. Tämä juontuu aivan saumattomasti Espanjan senaatin puhemiehen puheenvuoroon suoraan. Kuten tiedätte, Euroopan unionia kohtaa merkittävä äh, haaste äh, yhtenäismarkkinoiden äh, loppuun saattamiseksi, joiden yhtenäismarkkinoiden tarkoituksena on siis ylläpitää tasaista kestävää kasvua ja valmentaa meitä kriisien varalta. Viittaan tässä palveludirektiiviin, samoin standardointiin, standard, standardien puute merkitsee sitä, että tuotteet eivät pääse vapaasti liikkumaan, eivätkä pääse myöskään tutkimuksen hedelmät vapaasti sitten saavuttamaan kaikkia kuluttajia. Samoin tekijänoikeuskysymykset takkuilevat ja kaiken taustalla ovat yhteiset energiamarkkinat ja niiden tarve. Euroopan on, unionin on oltava vahva energiayhteisö tulevaisuudessa meidän on verrattava tilannettamme Kiinan tilanteeseen. Minusta on äh, ilmiselvää, että jotta onnistuisimme äh, selvittämään ongelmakimppumme, meidän pitää kyetä toimimaan yhteisönä globaaleilla markkinoilla. Niinpä sitten äh, pari viikkoa sitten yhdessä komission entisen puheenjohtajan Jacques Delorsin vuonna, vuodesta 1984-1994 vuoteen asti me peräänkuulutimme uuden yhteisön syntymistä ja synnyttämistä, Euroopan energiayhteisön synnyttämistä. Me äh, haluaisimme tämän toteutuvan olemassa olevien äh, sopimusten sisäpuitteissa. Emme me tietenkään mitään äh, uusia sopimusrakenteita puuhaa. Toki me niitä kokonaan poiskaan sulje, mutta kuten Lissabonin sotilassopimuksessa äh, todetaan, äh, jäsenmailla voisi olla lähitiivis energiayhteistyö ja sen puitteissa äh, sitten yhteisiä tavoitteita. Ja meidän pitäisi nyt saada hiukan lihaa tämän ajatuksen ympärille. Euroopan kansa haluaa edullista energiaa käyttöönsä. Kysymys on mittakaava eduista. Meillähän on, ovat laajat eurooppalaiset markkinat, ja jos me pystymme näitä näitä markkinoita palvelemaan yhtenä kokonaisuutena. Silloin energian saatavuus helpottuu ja halpenee. Kaikki tämä tietysti sitten nivoutuu ilmastonmuutokseen. Jopa 80 äh, äh, prosenttia äh, ilmastonmuutoksesta johtuu erilaisista energiankäytön muodosta ja vain 20 prosenttia esimerkiksi teollisuuden, kemian, kemian teollisuuden, terästeollisuuden syytä. Niinpä ilmastonsuojelun saralla on paljon saavutettavissa, jos hoidamme energiakysymyksiä tehokkaammin. Niin ikään suuret energiajätit äh, kaipavat äh, huomiotamme. Niiden pitää kyetä investoimaan, niiden pitää kyetä tekemään pitkän aikavälin investointeja turvallisessa äh, ympäristössä noin investointien kannalta. Samoin sitten kaiken kaikkiaan aina on kansalaisten toiveet pyrittävä täyttämään. Energia, EUn energiayhteisö voisi merkitä sitä, että jäsenmaat päättäisivät allekirjoittaa peruskirjan, jossa olisi, olisi oikeudet ja velvollisuudet määritelty, ja ne kaikki allekirjoittajavaltiot sitoutuisivat yhteiseen politiikkaan ja pyrkisivät edistämään tällä saralla EUn yhteistä politiikkaa olemassa olevan lainsäädännön olemassa olevaa lainsäädäntöä paremmin toimeenpanemalla. Kaikkeahan voimavaroja siltä osin ei ole vielä käytetty. Esimerkiksi vaikkapa muistettakoon toinen ja kolmas energiapaketti ovat varsin keskeneräisiä noin toteutuksen osaltaan. Kakkospaketti hyväksyttiin jo useita vuosia sitten, ja nyt ne päätöksen, päätökset on korkea aika panna täytäntöön. Tälle politiikalle pyrimme hakemaan tukea ja pyrimme sitten saamaan opastusta oikeiden toimenpiteiden osalta. Vaihtoehtoja on useitakin he tarjolla, mitä tulee Euroopan, eurooppalaisen lainsäädännön ja perus, perustamissopimusten tarjoamiin mahdollisuuksiin. Minä en halua sulkea mitään ovia mihinkään suuntaan. Voin todeta, että vain ilman perussopimuksiakin muuttam muuttamistakin me meillä on paljon tehtävissä. Minulla olisi neljä ehdotusta alueiksi, joissa voisimme edetä käsi kädessä. Siis energiapolitiikan sarkaa tässä nyt tarkoitan. Ensinnäkin voisimme toimia yhdessä teollista ympäristöä ja verkostoa ja varastointimahdollisuuksia kehittämällä ja käyttämällä niitä tehokkaasti niin, että energian saatavuus myöskin kriisitilanteissa olisi aina turvattu. Puhun nyt tietysti lähinnä sähköstä, maakaasusta, öljystä, muista energianlähteistä muita energialähteitä unohtamatta. Kaasudirektiivi tavoittelee juuri tätä. Se on tällä hetkellä parlamentin käsittelyssä. Toinen yhteistyön alue voisi olla laajapintainen tutkimustyö. Me tarvitsemme uutta teknologiaa, uusia ratkaisuja, uusia keinoja energian säästämiseen, uutta, uutta tehoa energian tuotantoon ja tehokkuutta energian loppukäyttöön. Samalla kuitenkin vähentämällä fossiilisten polttoaineiden päästöjä, koska fossiiliset polttoaineet ovat pääenergialähteemme vielä monina monet, monet vuodet tästä etenkin päin, samalla kuin kasvihuonekaasuja on kaiken aikaa vähennettävä. vähennettävä. Hiilen, hiilen sieppaus ja var, varastointitekniikka ovat, ovat tässä etu siellä, mitä tulee yhteisiin teknisiin ponnisteluihin. Me voisimme myöskin sitten niputtaa yhteen ostoresurssimme. Euroopan komissio voisi yhdessä muit, elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa keskittää Euroopan energiaresurssien myynnin ja hankinnan. Tällä hetkellä eri jäsenvaltiot ja eri yhtiöt suorittavat hankintansa erikseen Euroopan unionin ulkopuolisista maista kilpailemalla näin keskenään ja näin no, herättäen ja nostattaen jännitteitä jäsenmaiden välillä. Näin menetetään se, mitä muu, mikä muuten voisi toimia vahvuutena. Napuko, Nord Stream, Jama. Meillä on paljon erilaisia lyhenteiden taakse käyttäytyviä hankkeita, mutta kaiken kaikkiaan näihin, tähän kytkeytyvää, kytkeytyvää jännitystä olisi vähentä, vähennettävä. Mitä sitten tulee energian käyttämiseen, loppukäyttämiseen? Se siinä kaivataan asennemuutosta, elämänmuutosta. Meidän pitäisi oikeasti alkaa nyt säästää energiaa. Ja se on jäsenvaltioiden, parlamenttien, kansanedustuslaitosten yhteinen haaste ja tehtävä. Ja näillä, näihin sanoihin haluaisin tämän johdantopuheenvuoroni päättää. Haluaisin kuitenkin korostaa, että vain siinä tapauksessa, että, että kansalliset parlamentit ja valtiot ovat tästä yhteisestä politiikasta kiinnostuneita todellisuudessa. Jos kaikki voisimme sopia, että tämä on todella kannattavaa ja mielekästä kansalaisten kannalta, sen, silloin energiayhteisö voisi joskus syntyä, se voisi noudatella erilaisia hahmoja, erilaista muotoa, mutta vain siinä tapauksessa, jos kaikki toimimme yhteis- yhdessä – me voimme tästä selviytyä voittajina Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat. Äh, puhaltakaamme, yhteis, yhteen hiileen ja näin äh, energiayhteistyö joskus on todellisuutta. No niin, äh, ei tässä vaiheessa enempää ja niinpä haluaisinkin nyt luovuttaa puheenvuoron iltapäivän vieraileville tähdillemme. Ensinnäkin tervetuloa vielä kerran, herra Mark van der Vuode, Eh, kilpailulainsäädännön eh, eh, oikeuden professori. Olkaapa hyvä. Very much, Mr. President. Uh, Paljon kiitoksia, herra puhemies. Lee Henscher puolesta ja itseni puolesta haluaisin todeta, että minulla on ilo ja kunnia kertoa teille energiapolitiikkaa ja energiayhteisöä koskevasta tutkimuksestamme. Olette saaneet tähän liittyvää kirjallista materiaalia, josta löytyvät tärkeimmät asiat ja me käymme nämä keskeisimmät asiat kohta kohdalta läpi. Me siis kävimme läpi energiapolitiikkaa. Niitähän on lukuisia ja syy tähän on se, niin kuin molemmat puheenjohtajat täällä sanoivat, niin ajan jakso on erittäin tärkeä ja on oletettavissa, että nyt syntyy uusi vallankumous ja erityisesti energia-alalla. Ja tämä on se positiivinen elementti tämän tutkimuksen takana, mutta negatiivinen elementti tämän takana on taloudellinen kriisi, ympäristökriisi ja riippuvuus energiamarkkinoilla. Ja niin kuin on sanottu, nyt todellakin on ryhdyttävä tuumasta toimeen ener- eurooppalaisen energiapolitiikan alalla. Me käsittelemme kahta kysymystä tässä tutkimuksessa. Tuleeko EU olemaan vallankumouksen edelläkävijä vai ainoastaan perässä hiihtäjä? Ja toinen kysymys kuuluu, että nyt miten meidän on muutettava nykyisiä kulutustottumuksiamme. Ja niin kuin kollega Rohol Garcia jo totesi, niin nyt on todellakin ryhdyttävä toimiin. 2020-strategia tai ohjelma on jo käytössä. Kiina, Intia, Yhdysvallat ja muut toimivat jo, mitä me teemme. Ja teollisuuskin etenee ja se tarvitsee politiikkaa tuekseen. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan politiikasta, vaan myöskin juridiikasta, eli juridisesta kehyksestä ja toimintamahdollisuuksista. Eli mitä te täällä ja kansallisella tasolla päätätte energiapolitiikan suuntaviivoiksi. Tätä juridista seikkaa olemme käsitelleet kolmelta kantilta. Yhtäältä me pohdimme sitä, että miksi meidän on ryhdyttävä toimiin, koska meiltähän löytyy jo eurooppalainen energiapolitiikka ja myöskin Lissabonin sopimus, joten mikä mättää nykyisessä järjestelmässä. Jos joku mättää, niin mitä on tehtävä? Minkälaisiin politi- poliittisiin toimiin olisi ryhdyttävä? Ja kolmanneksi, mitä juridisia välineitä on käytettävissä jotta politiikkaa voitaisiin parantaa. Mutta ensimmäinen kysymys, johon kollega Hensö puuttuu, liittyy juuri tähän juridiseen kysymykseen, joten olkapa hyvä. Ensimmäinen kysymys. Pitää miettiä, mikä, millä tavalla me voisimme tähän eurooppalaisen energiayhteistyön haasteisiin vastata Meillähän on energiayhteistyötä hahmottava Euratom-sopimus, hiili- ja teräsyhteistyösopimus on jo erääntynyt. Ja nyt meille on enää jäänyt sitten yleinen sopimus, yleissopimus, Lissabonin sopimus. <clears throat> nyt siinä perustamissopimuksessa, yleissopimuksessa on artikla energiasta, nimenomaisesti energiasta. Mutta riittääkö se sitten äh, tarjoamaan toimintapuitteet hyvinkin kunnianhimoiselle tulevalle, tulevaisuuden politiikallemme, äh, hiilidioksidineutraali politiikalle ja muille kunnianhimoisille ilmaston suojelutavoitteillemme vuoteen 2050 mennessä? viimeksi kulunut kaksi vuosikymmentä ovat osoittaneet, että, että meillä on aika paljon ollut tällaista lainsäädännöllistä toimintaa yhteisötasolla, mutta se on enimmäkseen painottunut sisämarkkinoiden kehittämiseen. Äh, hyvä tavoite sinänsä, mutta vähän itseriittoinen. Ei sillä ole muuta saavutettu kuin äh, tämä oman tarkoituksensa toteuttaminen. Äh, vuosikymmenten mittaan tullut muuskin tarve uusiin toimenpiteisiin eurooppalaisen päästörajoitusten kauppajärjestelmä ja vaihtojärjestelmä – ja samoin rakennusten, pesukoneiden, minkä tahansa energialuokitusten tehostaminen ja standardointi. Samoin olemme myöskin pyrkineet tarkastelemaan jäsenmaiden mm, saldoa näitä asioita toteutettaessa, eikä se ole kovin vakuuttavaa luettavaa. Yhteenvedonomaisesti voisin kysyä, että onko meillä eurooppalaista energiapolitiikkaa jos me nyt tarkastelemme esimerkiksi sitä, että olemmeko saavuttaneet nykyisen energiapolitiikan tavoitteen, tavoitteemme, <clears throat> No ei, me, ei ole, energia ei ole äh, edullisesti saatavana läheskään kaikille, kaikilla, kaikille. Emme niinkään ole onnistuneet kestävää kehitystä varmistamaan, emmekä ole vielä saaneet tätä politiikkaa, energia, tätä energiaseksi toiminnan haaraksi, vaan se kytkeytyy lähinnä ympäristöpolitiikkaan. Mitä sitten tulee energiaturvallisuuteen? Meillä on tässä saavutettu edistystä ja nyt on parhaillaan parlamentin käsittelyssä uusi direktiiviehdotus kriisitilanteiden varalle. Mutta riittääkö tämä? Tämä on aika tällainen lyhyen aikavälin reaktiivinen saavutus. Yhteenvedonomaisesti voisi todeta, että edistystä on saavutettu, mutta ei riittävässä määrin. Niin. Kuten sanottiin, nämä tavoitteet on osittain saavutettu ja meillä on vielä tukikeinoja, joita käylemme käyttämään. Energiapolitiikka ei ole vielä johdonmukaista. Se on vielä jätetty syrjään muiden politiikan alojen alalta. Tämä tuli esille myös sisämarkkina kysymyksen osalta. Sitten tämän politiikan kyky vastata tavoitteisiin. Prosessihan on hyvin hidas ja tässä tarvitaan nopeita toimia. Lisäksi välineitä ei ole käytettävillä käytettävissä, jotta voimme varmistaa, että investoinnit tehdään oikeisiin kohteisiin. Kaikki pyrkivät 27 jäsenmaassa kopioimaan sitä, mitä muut tekevät, mutta tätä kunnollista koordinointia ei ole. Lisäksi on erilaisia menettelytapoja eri jäsenmaissa ja nyt on huomattu, että eri viiteryhmien tuki puuttuu. Hallitukset, parlamentit, eri tahot toimivat, tekevät oman esityksensä ja tekevät, antavat nämä esitykset sitten viiteryhmille tai osakkaille, mutta meidän mielestämme tämä pitäisi tapahtua täysin päinvastaisessa järjestyksessä. Me huomasimme, että jos verrataan vanhaan ehtysopimukseen tätä tilannetta, niin silloin oli erilainen oikeudellinen perusta, kun ajatellaan energiapolitiikkaa. Totta kai voidaan spekuloida näistä syistä, mutta joitakin seikkoja voisin mainita tässä vaiheessa. Ensinnäkin jäsenmaat tarkastelevat energiapolitiikkaansa edelleenkin kansalliselta tasolta ja se johtaa tiettyihin puutteisiin. Ja Euroopalla ei ole sitten valtaa tehdä tällaisia tällaisia yhtenäisiä toimia tuottajien, energiatuottajien suhteen. Politiikka on siis fragmentoitunutta, se ei ole johdonmukaista, se ei ole eurooppalaista politiikkaa, vaan se on kokoelma erilaisia politiikan muotoja. Ja me ryhmänä haluamme olla mukana seuraavassa teollisuusvallankumousessa. Ja meidän mielestämme siis jotakin pitää ehdottomasti tehdä. This is... No kaksi vaihtoehtoa on mielestämme tarjolla. Toinen on, että emme tee yhtään mitään, emmekä ryhdy näihin kunnianhimoisiin toimenpiteisiin, jotka mielestämme olevat, ovat nyt tarpeen. Jos tähän päädytään, niin se saattaa johtaa uuteen kriisiin, ilmastokriisiin, tai sitten tartumme härkää sarvista ja yritämme todellakin ryhtyä tarvittaviin toimiin. Ja sitten herääkin kysymys, että mihin toimiin? Omassa raportissa toteamme, että jos toimiin ryhdytään, niin niiden pitäisi olla energiaan liittyviä, koska energia on kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan tarvittava tuote. Ja lisäksi tällä hetkellä vaaditaan, että energian kulutuksen ei pitäisi kasvaa, pikemminkin sen pitäisi vähentyä. Tärkeä energian piirre on myös se, että energiaa on siirrettävä tuotantolaitokselta kulutuspaikkoihin, eli tarvitaan verkostoja. Eli tarvitsemme energiatoimenpiteitä, mutta myöskin eurooppalaisia toimia. Ja syy tähän on se, ainakin juridisesti katsottuna Lissabonin sopimus velvoittaa unionia ryhtymään tämän tyyppiseen toimintaan, eli kehittämään nopeammin energiapolitiikkaa, mutta normatiivisetkin vaatimukset ovat olemassa ja niin kuin puhemies totesi, jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vahvistamaan kohesiota ja solidaarisuutta. Ja mitä tulee ulkoiseen ulottuvuuteen, niin Euroopan unionin pitäisi pyrkiä puhumaan kansainvälisellä näyttämöllä yhdellä äänellä. Toimenpiteiden ei pitäisi kuitenkaan keskittyä ainoastaan eurooppalaiseen tasoon, vaan niiden pitäisi olla myöskin tehokkaita, eli meidän pitäisi puuttua menneisyyden ongelmiin. Me tarvitsemme siis virtaviivaisempaa järjestelmää muun muassa päätöksenteossa. Me tarvitsemme resursseja ja budjettia, jotta voimme ryhtyä tehokkaaseen ja uskottavaan päätöksentekoon. Ja lisäksi tarvitsemme tutkimus- ja kehitystyön järkevää kehitystä. Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, että kaikki toimet ovat demokraattisia, eli että kaikkia asianosaisia on kuultu päätöksiä valittavista välineistä tehtäessä. Mitä tämä sitten tämä tarkoittaa tällainen eurooppalainen energiatehokkuus? Me työryhmässämme asetimme ensinnäkin sellaiset sisältöön liittyvät toimenpiteet ja sitten toisaalta poliittiset toimenpiteet, eli eri instituutiot, joiden pitäisi sitten harjoittaa näitä toimenpiteitä. Ensinnäkin nämä sisältöön liittyvät. Se, että raportissamme tulee esille jotakin kritiikkiä, niin täytyy kuitenkin muistaa, että Euroopalla on myös sisämarkkinaluonne näiden energiamuotojen, tiettyjen energiamuotojen osalta. Heillä, meillä pitää olla integroidut ja älykkäät verkostot. Me tarvitsemme solidaarisuutta jäsenmaiden välillä. Me tarvitsemme myös uusiutuvien energiavarojen käyttöjen, käytön mahdollisuutta. Lisäksi täytyy olla tällaiset taatut toimenpiteet ja siellä markkinat eivät nyt toimi vielä riittävän hyvin. Sitten tätä energiatarjonnan monimuotoistamista tarvitaan myös, koska lyhyellä aikavälillä energiariippuvuus on kysymys, joka on otettava huomioon. Tämä edellyttää myös kriisin hallintaa ja näiden resurssien yhteistä hallinnointia. Sitten nämä institutionaaliset seikat, nämä instituutiot, jotka voivat tarjota toimenpiteitä. Tämä ei ole vielä tehty mitenkään täysin kattavalla tavalla tätä listaa. Siihen voidaan lisätä muitakin kohtia. Meidän täytyy ottaa tämä osakkeiden tai, viiteryh- osakkaiden tai viiteryhmien mukaan ottaminen. Kaikki ne, jotka ovat, joilla on intressejä ja etuja ajattavinaan, täytyy ottaa tähän mukaan. Tarvitaan eurooppalainen sääntelijä ja eurooppalainen verkko, jonka pitäisi sisältää tämä solidaarisuuden ajatus. Lisäksi tarvitaan resursseja, joita pystytään jakamaan ja täytyy koordinoida ja myös ohjata tätä toimintaa ja tutkintaa. Mutta sitten, miten tämä voidaan sitten viedä eteenpäin lainsäädännöllisesti? Ja tässä annankin puheenvuoron kollegalle. Uh, Ehkä meidän pitäisi tässä vaiheessa vaihtaa näitä lappuja, jotta ne ovat oikein asetettuja puhujien eteen. <laughs> Luckily we know ourselves. <laughs> Okay. <laughs> we, haven't, uh, we haven't merged entirely. Thank you very much. Um, so the big challenge Kiitoksia. Niin suuri haaste ja ehkäpä mielenkiintoisin haaste parlamentin näkökulmasta katsottuna sekä täällä että kansallisella tasolla on se, että jos haluamme tarttua tähän energiahaasteeseen, niin herää kysymys, minkälaisia institutionaalisia kehyksiä tällä saralla voitaisiin kehitellä. Voisimmeko toimia muutaman jäsenvaltion kesken eli niiden kesken, jotka haluavat toimia nopeammin kuin toiset. Ja pitäisikö käyttää voimassa olevia unionin rakenteita, eli että muutamalla jäsenvaltiolla olisi, olisi mahdollisuus edetä. Ja millä tavalla me määrittelemme tämän uuden energiapolitiikan, miten kunnianhimoisen sen pitäisi olla myöskin institutionaalisesta näkökulmasta katsottuna. Ja kun näihin tavoitteisiin pyritään, niin miten voimme varmistaa, että jo saavutetut tulokset voitaisiin säilyttää, eli oikeuskäytäntö ja yhteisön säännöstö, jota on kehitelty jo lähes 60 vuoden ajan. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Joten vaihtoehtoja on nyt neljä tarjolla, siis institutionaalisesta näkökulmasta katsottuna. Eli yhtäältä Lissabonin sopimus, artikla 194, sehän lisää unionin toimivaltuuksia tällä alalla. Lisäksi vaihtoehtona on käyttää tehostettua yhteistyötä, eli sopimuksen artiklaa 20. Tai otettaisiin uusi energiasopimus käyttöön, ja se tarkoittaisi siis sitä, että voisimme ryhtyä käytännönläheiseen yhteistyöhön Schengenin sopimuksen mallin mukaisesti. Eli keskityttäisiin käytännönläheisiin kysymyksiin. Option is of course the Lisbon Treaty, Ensimmäinen vaihtoehto on tietenkin Lissabonin sopimus. Se on valtava parannus verrattuna aikaisempaan sopimukseen, jossa energialla ei ollut samaa sijaa. Nyt tässä sopimuksessa on oikeudellinen perusta, mutta lisäksi siellä on kuitenkin joitakin epäkohtia. Ensinnäkin resurssien saatavuus ja verotus on jätetty ulkopuolelle näistä norme- normaalista menettelytavoista, joita voidaan soveltaa, eli edelleen yksimielisyys verotuksessa. Solidaarisuus, sitäkään ei ole määritelty, se on yksi tavoitteistamme. Lisäksi meillä on epäilyksiä, jotka liittyvät tiettyihin oikeudellisiin esteisiin, joita oli vanhassa sopimuksessa, esimerkiksi mahdollisuus luoda eurooppalainen virasto. Ja lisäksi on ongelma, joka koskee uuden sopimuksen maininta, joka liittyy unionin ulkopuolisiin voimiin. Eli parannusta on ollut ja artiklassa, jonka mainitsin, siitä on hyötyä. Lisäksi, kuten Li mainitsi, meillä on mahdollisuus parantaa yhteistyötä tietyn jäsenmaaryhmän toimesta. Tämä on parannus vanhaan sopimukseen verrattuna. Ja tässäkin ne ehdot, jolloin nämä yhdeksän jäsenmaata voivat mennä nopeampaa vauhtia, ne ehdot ovat melko ankarat. Siellä on tiettyjä oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät siihen, mikä on ensinnäkin toimielimen rooli, erityisesti Euroopan parlamentin rooli tässä vahvistetussa – yhteistyössä ja vahvistettu yhteistyö mahdollistaa sen, että kansainvälisellä, kansainvälisessä yhteydessä voiko toimielin silloin toimia täysin. Eli jälleen kerran askel hyvään suuntaan, mutta ei vielä mikään tae siitä, että kaikki voidaan saavuttaa. Sitten lailliselta kannalta, mutta ei niinkään, ei niinkään poliittiselta kannalta, on se, että nämä toimenpiteet, jotka on määritelty, on laitettu uuteen sopimukseen ja tämä on tehty siten, että siellä on vanha ehtysopimus kuitenkin taustalla. Meillä on nyt tietysti rahaliitto, joka on osa tätä perussopimusta, jota sovelletaan tiettyjen jäsenmaiden osalta ja sitten vastaavalla tavalla tulee energiasopimus ja, ja tätä ehtysopimusta voitaisiin käyttää pienen jäsenmaaryhmän osalta. Tämä on vaikea kuitenkin toteuttaa käytännöllisellä tasolla. Kun ajatellaan näitä sitten etenemismahdollisuuksia, niistä kollegani puhui lisää. Ja tähän liittyen me harkitsemme erinäisiä toimenpiteitä, eli vaihtoehtona olisi ottaa käyttöön yhteistyön jota joita sovellettaisiin alueellisella tasolla, eli alueellisia tiedonvaihtokeskuksia perustettaisiin, laadittaisiin eräänlaisia alueellisia verkostoja myös tutkimus- ja kehityksen alalla. Ja yritettäisiin tehostaa juuri tutkimus- ja kehitystyötä alueellisella tasolla. Toinen pragmaattinen lähestymistapa olisi se, että pohdittaisiin, mikä olisi sitovaa uudessa sopimuksessa ja mikä olisi vapaaehtoista. Katsottaisiin, ketkä voisivat tehdä yhteistyötä unionin sisällä ja sitten mitkä olisivat yhteistyömahdollisuudet unionin jäsenvaltioiden ja kansainvälisten toimijoiden välillä. Eli monia pragmaattisia ratkaisumalleja on tarjolla ja me uskomme, että ne voisivat olla tehokkaita Erityisesti kun katsotaan, miten Schengen-metodi on toiminut, sehän on toiminut mallikaasti. Eli tämä voisi olla hyvä kompromissivaihtoehto. Minä uskon, että me voisimme toi, saavuttaa hyviä tuloksia monilla, ei tietenkään kaikilla, mutta monilla aloilla. Ja näin pääsemmekin tähän mielestäni parhaaseen vaihtoehtoon, eli uuteen energiasopimukseen, eli eurooppalaisen energiayhteisöön. Se olisi paras ja todellakin eurooppalainen ratkaisumalli. Näin voitaisiin toimia kaikkien raportissa mainittujen osa-alueiden tiimoilta. Tietenkin tässä voisi olla mahdollisuuksia osallistua kaikkiin toimenpiteisiin tai vain joihinkin, mutta tämä ei olisi mikään velvollisuus. Jokaisella on mahdollisuus osallistua, jos haluaa. Ja voisimme käyttää yhtä lailla tätä ylikansallista lähestymistapaa, jota jo paraikaakin käytetään. Eli että käytettäisiin ylikansallista ratkaisumallia. Ja niin kuin raportissa todetaan, niin meidän tulee myöskin varmistaa, että mikäli otetaan käyttöön uusi sopimus, niin se ei millään tavalla mitätöi jo tehtyä työtä, eli uutta säännöstöä, joka on laadittu viimeisten 5-60 vuoden aikana. Eli tämä uuden sopimuksen laadinta on hankala työ, haastava sellainen, ja minä uskon, että kuluneen viiden vuoden aikana, kun Lissabonin sopimusta on yritetty saada ajettua läpi, niin nyt on syntynyt sellaista sopimusväsymystä, mutta kuitenkin mielestäni se olisi pragmaattisin lähestymistapa. Niin, äh, tietenkin me lakimiehinä haluaisimme äh, uuden lain, lakimiehet ovat aina tällaisten uusien kivojen juridisten instrumenttien puolesta puhujia, mutta Äh, <clears throat> kyllä äh, ymmärrämme senkin, että tässä matkalla mm, varrella sopii käyttää tällaisia välietappejakin. Ja näiden pragmaattisten välietappien kautta sitten päästäisiin lopuksi tähän eurooppalaiseen energiayhteisöön. <clears throat> Meistä tällaiset, nämä Schengen-tyyppiset mallit tarjoaisivat äh, parhaat vaihtoehdot sitten näiden perusteella voisimme laatia jonkinlaisen toimintasuunnitelman, jonka mukaan sitten Äh, mukaan liittyvät jäsenmaat etenisivät äh, ja sitten aina siirtyisivät seuraavaan vaiheeseen, ottaisivat seuraavan äh, askelen. Näin esimerkiksi sitten tämä jäsenvaltioryhmä saattaisi hieman muuttaa muotoankin, ei se tarvitse olla sama porukka, mutta kunhan tavoitteet olisivat sitten yhdenmukaiset ja päämäärät samat. Näissä raporteissa olemme hahmotelleet muutamia Schengen-tyyppisiä sopimusmalleja, joista poliitikot ehkä voisivat päästä sopimukseen. Yksi olisi tällainen energiaverkosto. Täällä todetaan, että tämä verkosto, joka voisi olla sopimuksen perustuva, se voisi olla keskeisin pilari tässä kokonaisvaltaisessa e, ma- alueissa. On selvää, että Espanjassa aurinko paistaa säännöllisemmin kuin siellä, mistä minä tulen kotoisin, eli Skotlannissa valitettavasti, mutta pohjoisessa tuulee enemmän kuin etelässä ja etelästä löytyy enemmän auringonvaloa, joten näitä resursseja tulisi linkittää järkevällä tavalla ja se onnistuu vain ja ainoastaan tällaisen laajan verkoston kautta. Erityisesti uusiutuvia energialähteitä tulisi käyttää tässä verkostoitumisessa mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Yhteistyöhön liittyen meiltä löytyy jo mielenkiintoinen esimerkki. Kakkois-Euroopan energiasopimus siihen perustuen on voitu osoittaa, että verkottuminen toimii hyvin myöskin rajat ylittävässä hengessä. Näin voitaisiin myöskin tehostaa nykyistä tehokkaampaa koordinointia kansallisten sääntelyviranomaisten kesken. Ja meillähän on ESA-virasto, joka aloittaa työnsä maaliskuussa 2011 ja se helpottaa koordinointitoimintaa, mutta meidän on toimittava vielä tehokkaammin ja nopeammin. Eli me voisimme päästä vielä tehokkaampaan integrointiin, mikäli meillä olisi käytössä riippumaton virasto tai virastoja alueellisella ja eurooppalaisella tasolla, jotka vastaavat tämän tyyppisestä toiminnasta. No, tässä siis yksi esimerkki tästä Schengen-mallista. Se voisi olla toinenkin, toisenkinlainen jonkinlainen energiarahasto, joka koordinoisi ja raho, rahoittaisi uusiutuvien energianlähteiden tutkimusta tai uusia projekteja, joita jäsenmaat yksin eivät kykene rahoittamaan. Tästä syntyy tietysti resurssipula, resurssiongelma. Raha on nykypäivänä tiukassa Siksi me tässä raportissamme äh, katsomme, että tämä uusi sopimuspohjainen energiarahasto äh, rahoitettaisiin suorista varoista, ei jäsenmaiden äh, varoista. Ne voitaisiin rahat voitaisiin esimerkiksi saastuttavan energian sektorilta saatu, taikka sitten esimerkiksi päästö huutokaupan tuotolla. Se olisi tämä oikeudellinen puite, ja se, siis se olisi toinen malli. Ja kuten puhemies Pusek jo mainitsin, me olemme pohtineet myöskin yhteisostojen mahdollisuuksia kansainvälistä markkinoilta, esimerkiksi maakaasun osalta. Tällä saralla voitaisiin toimia myöskin hyvin pragmaattisen yhteistyön kautta. se ei missään nimessä estä pitkän tähtäimen suunnitelman toteutumista, eli energiayhteisön tai sopimuksen perustamista, mutta näin voitaisiin reagoida tämän hetken haasteisiin, jotka, niin kuin puhemieskin totesi, sellaisilla saroilla, joilla jäsenvaltiot tällä hetkellä kamppailevat keskenään toistensa kanssa. Eli ehkäpä meidän tulisi tässä yhteydessä löytää yhteinen sävel koko unionin alueella. Eli ehkäpä meidän tulisi luoda tällaisia kaasun ostoryhmittymiä, nojautuen tietenkin muun muassa kilpailulainsäädännön määräyksiin. Nämä täytyy aina pitää mielessä, eli että me emme tässä nimessä, missään nimessä ole toimimassa nykyisen yhteisön säännöstön vastaisesti. Eli me tarjoamme vaihtoehtoja, ajatuksia. On tietenkin selvää, että Eli me olemme pyrkineet tarjoamaan jotain ajatuksia siitä, mikä olisi eurooppalainen energiapolitiikka ja mitä kautta voisimme päästä tällaisen todelliseen eurooppalaisen energiapolitiikkaan ja jota kautta päästään sitten puhemiehen mainitsemaan energiayhteisöön eurooppalaisella tasolla. Olen kiitollinen, että olette kuunnelleet meitä ja kiitokset vielä kutsusta tähän tilaisuuteen. Me olemme avoinna kaikille kysymyksille, joita täällä mahdollisesti esitetään. Kiitoksia. Thank you very much for your presentation. It was very, very interesting. Uh... No, kiitoksia kovasti uh, asiantuntijat näistä, herra, herra uh, uh, professori, esityksestänne. Nyt sitten haluaisin luovuttaa puheenvuoron yhteispuheenjohtajallemme Francisco Javier Kartsialle. Hän, hän voi nyt sitten siirtyä johtamaan puhetta seuraavassa osiossa. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aivan ensiksi kiittää professori Hansenin ja Varne Volden puheenvuoroista. Ne olivat todella kiinnostavia. Nyt kerron teille, kuinka jatkamme kokousta tästä eteenpäin. Kuten äh, parlamentin jäsenet tietävät, jos haluatte käyttää puheenvuoron, teidän on täytettävä lomake, jolla puheenvuoroa pyydetään. Kaikille valtuuskunnille on nämä lomakkeet jo jaettu, joten te tiedätte aivan hyvin, mistä on kysymys. Kun nimet ovat tiedossa, annan me puheenvuoron Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille, jotka sitä pyytävät puheenvuo- puheaikaan kolme minuuttia. Sitten meillä on sinisen kortin menettely kol- enintään 30 sekunnilla voi vastata näihin kysymyksiin. No niin, nyt kun tämä käytännön asia on selvä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä vain. Mulțumesc, domnilor președinți, stimați eh, Herra puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät kansallisten parlamenttien edustajat, arvoisat kollegat. Kuten täällä on tullutkin jo esille, energia on yksi Euroopan tärkeimmistä ongelmista tällä hetkellä. Eurooppa on joutunut laman valtaan ja nyt resurssit ovat tiukilla. Lisäksi meillä on ilmastonmuutos, eli elämme todella vaikeita aikoja. Euroopan täytyy ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin vastatakseen näihin haasteisiin. Nämä hetket ovat kuitenkin myös suuren mahdollisuuden hetkiä. Kestävä kehitys, uusiutuvat energiamuodot, nämä saattavat edustaa ratkaisuja teollisuudelle. Voimme kehittää uusia teknologioita ja uusiutuvat energiavarat voivat antaa meille paremman sijan maailmanmarkkinoilla. Voimme päästä niiden ansiosta kriisistä ulos. Energiasektorilla pyritään luomaan eurooppalaisten energiamuotojen sisämarkkinat. Samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kaikista ponnisteluista huolimatta jotkut jäsenmaat ovat kuitenkin luoneet markkinoille tällaisia konfliktitilanteita ja tilanne on johtanut huonompaan. Haluaisin mainita, kuten herra Busekkin mainitsi, olen samaa mieltä niistä toimenpiteistä, jotka joita tarvitaan eurooppalaisilla markkinoilla ja Euroopan yhteisössä. Minulla olisi vielä paljon sanottavaa, mutta ehkä vielä työn kuluessa voin saada tilaisuuden puhua uudelleen. Uh, je pense, uh, oh, oh, sorry, I won't stay in English. Um, your comments we... Comment, kiitoksia kommenteistanne. Ovat aika pitkälle samansuuntaisia, eh, mitä me esitimme. Eli kansalliset, kansallisten eh, ratkaisujen aika yhteisiin ongelmiin on ohi painotitte eh, markkinoita ja markkinavoimia ja niiden rooli – me uskomme tässä raportissamme, että, että markkinavoimat ovat juuri ne, jotka sitten loppukädessä määräävät tuloksen. Jos sallinette, että käytän ilma, ilmais, ilmaisua, että käytetään enemmän tällaista dirigististä periaatetta – jos sikäli kun ymmärsitte mitä tarkoititte, niin mainitsitte tämän selkkaustilanteiden välttämistarpeen. Nythän käytännössä on jo alkanut näkyä esimerkkejä näistä kiistoista Nabukosta esimerkiksi paitsi unionin jäsenmaiden myöskin ehdokasmaan suunnalta. Tämä kaikki edellyttää hyvä, kaikille hyväksyttävien suunnitelmien aikaansaamista, eikä sitä, että odotetaan, että josko nyt ei sitten selkkausta tulisikaan. Äh, tarkoituksena kaiken näköistä äh, skismaa on pyrittävä välttämään viimeisen asti. Äh, sikäli kommenttini oli varsin oikean osunut. Kiitoksia, hyvät edustajat. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ne, jotka haluavat käyttää kolmen minuutin puheenvuoron, eh, niiden on ilmoittauduttava, mikäli haluatte käyttää sinistä korttia. Teillä on 30 sekuntia käytettävissä ja sen jälkeen puheenvuoro, mikrofoni katkaistaan. Nyt annan puheenvuoron herran Barsiitisille. Thank you, the president, the colleagues. Firstly... Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Alkuun onnittelut konferenssin järjestäjille. Paraikaa siis keskustellaan energiayhteisön perustamisesta ja haluaisin muistuttaa teitä eräästä tärkeästä seikasta, joka liittyy parlamentin rooliin tässä prosessissa. Busekin ponnistelut, jo sen hyväksi, että saataisiin aikaiseksi energian näkökulmasta katsottuna turvalliset ja tehokkaat puitteet. Tällä hetkellä olemme suurien haasteiden edessä ja tulevaisuus riippuu juuri siitä, millä tavalla voimme vastata tähän haasteeseen. Jään mielenkiinnolla odottamaan mielenkiintoisia työryhmäkeskusteluja tämän ilpintäpäivän aikana. Ja minä todellakin toivon, että keskustelujen myötä Eurooppa ei jakaantuisi. Kiitoksia. Gracias. No, no, no, Pasamos a continuación a darle la palabra. Jatkossa annamme nyt puheenvuoron Italian parlamentin edustajalle, edustaja Mastro Mauro. Tres minutos. Innanzitutto desidero manifestare. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen Italian edustajanhuoneen puolesta oikein iloinen tämän kokouksen pitämisestä. Se osoittaa, kuinka keskeinen energia-aihe on ja kuinka keskeiselle roolille se on tulossa Euroopan politiikassa ja kuinka strateginen rooli sillä pitäisi olla. Kun niin sanotut nousevat maat ryhtyvät käyttämään yhä enemmän energiaa, mikä on sinänsä positiivista. Se johtaa tiukempaan kilpailuun energiavaroista ja se lisää paineita ekosysteemeille ja ilmastolle. Euroopan unioni on hyvin riippuvainen energiantuonnista hyvin rajoitetusta määrästä maita ja tällä voi olla merkittäviä seurauksia energian toimitusten suhteen ja ympäristöpolitiikan ja ilmastonsuojelun suhteen. Ukrainan ja Venäjän väliset kaasukiistat viime vuosina ovat osoittaneet, kuinka haavoittuva Eurooppa on, kun ajatellaan energiatoimituksia. toimituksia. Juuri nuo kriisit ovat johtaneet siihen, että EU:ssa on syvennetty kaikkia niitä aloitteita, joilla pyritään varmistamaan energiatoimitukset jär- kestävillä hinnoilla. Energialähteiden ja, ja toimittajien määrää on tietenkin lisättävä. On tärkeää myös energiasäästö ja tekninen tutkimus ja kehitys, nämä ovat avainasemassa, kun vähennämme riippuvaisuutta ulkopuolelta ja pyrimme vähentämään kasvihuonepääsiä. Olemme sitä mieltä, että mm, ei pitäisi ajatella vain kunkin maan omia intressejä, vaan tarvitaan vahvaa koordinaatiota Euroopan, Euroopan tasolla. On vahvistettava solidaarisuustoimia siinä tapauksessa, että tulee kriisejä tai toimitukset katkoa, katkeavat. Tarvitaan mekanismeja, joilla vältetään energian saamisen loppuminen. Tarvitaan eri toimia, joilla energiatoimitukset varmistetaan ja käytetään erilaisia rahoitusvälineitä ja myös se investointipankkia niin, että luotaisiin infrastruktuurit, joilla taataan energiatoimitukset. Tarvitaan myös niin sanotun ilmastojen energiapakettiin toteuttamista ja välineitä, joilla päästään energian säästöön ja joilla voidaan edistää vaihtoehtoisten ympäristöystävällisimpien muotojen käyttöä. Edelleen tarvitaan yhteinen strategia eh, siihen, kuinka lähestytään toimittajamaita. Nämä ovat hyvin kunnianhimoisia haasteita, mutta ne ovat välttämättömiä, jotta Euroopan unioni selviää tulevien vuosien haasteista kansainvälisellä foorumilla. Energiaan yhä kasvava eh, kysyntä on tässä avainasemassa. Gracias, Kiitoksia, hyvä edustaja. Etusijalla ovat jo listalla olevat ja luettelon lopussa annamme sitten muille puheenvuoron seuraavaksi. Ranskan kansalliskokouksen jäsen Leclerc, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, energiavarmuuden haasteet ovat äärimmäisen tärkeä ja siksi hyväksyn ja puollan tätä Busekin aloitetta. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä, niistä puhutaan paljon, mutta konkreettisia tuloksia ei ole vielä riittävästi. Kaukana siitä 2009 vuodesta lähtien meillä on ollut kriisi, kaasukriisi Venäjän kanssa, hinnat ovat olleet voimakkaissa muutoksissa tässä on sellaisia haasteita, jotka ovat tuttuja, ne ovat todellisia. Eurooppa on hyvin riippuvainen öljyn ja kaasun tuonnista. Ilmastonmuutos tekee nämä tarvittavat muutokset hiilen käytössä erittäin kiireelliseksi. Mitkä ovat sitten prioriteetit? Ensinnäkin energialähteiden ja tuotantolähteiden monimuotoistaminen on tärkeää. Nämä eri putket, Nabucco, Nord Stream, South Stream ovat tärkeitä. Meidän täytyy panostaa niihin kaikkiin. Uusiutuvia energiavaroja pitää kehittää ja tämä on asetettava keskelle siellä politiikan lajeissa energiakysymyksillä kysymyksillä on tärkeä asema, kun ajatellaan energiatarjonnan monimuotoistamista. Ydinenergia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä on myös asia, jota emme saa unohtaa. Sitten energiavarmuuden kysymyksiin liittyvät myös suhteet kolmansien maiden kanssa. Tarvitaan todellakin eurooppalaista energiadiplomatiaa, kuten täällä tulikin jo äsken esille. Tammikuu 2009 osoitti meille, että kriisien hallinto, sen pitää olla sellaista, että se on todellakin tehokasta. Ranskan kansalliskokous, josta tulen, teki päätöksen äskettäin, jossa korostetaan eh, solidaarisuutta. Lisäksi tarvitaan infrastruktuuria verkostoalalla myös tärkeitä aloitteita ja alueelliset aloitteet ovat sellaisia, joissa pitää edetä. Me odotamme komissiolta alueellisiin kysymyksiin ehdotuksia. Haluaisin sanoa, että vastustan uutta sopimusta. Minä olin Euroopan peruskirjan tai perussopimuksen valmistelukunnassa mukana ja siellä nämä asiat ja nämä ongelmat tulivat selkeästi esille. Meidän täytyisi pystyä tekemään työtä olemassa olevien perussopimusten pohjalta. Siellä tarvitaan voimakasta tahtoa, voimakasta poliittista tahtoa, jotta voidaan saada aikaan sellaista energiapolitiikkaa, jota tarvitsemme. Lisäksi hyväksyn Eh, puhemies Busekin ja Jacques Delorsin yhteisaloitetta. Kiitos. Kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraavana edustaja Rossi FDstä. Olkaa hyvä. Grazie per Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia siitä, että olette tänään täällä Euroopan parlamentissa puhumassa tämän vuosisadan energiapolitiikasta. Haluaisin kysyä, miksi julkiset asiakirjat jaetaan vain joillakin kielillä. Italia puuttuu ja olen tästä hyvin pahoillani puheenjohtaja. Sitten asiaan. On erittäin tärkeää löytää yhteinen energiapolitiikka niin, että voidaan taata energian toimitusvarmuus kansalaisille ja yrityksille ja että voidaan taata taatut tasapuoliset hinnat kaikkialle Euroopassa. Ei voi olla niin, että energia hinnat vaihtelevat valtiosta toiseen, koska henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuus aiheuttaisi näin tilanteita. Raaka-aineistaan kasvu ja öljy, niiden hinnat, oh, hintojen pitäisi laskea eikä pitäisi olla kat- katkoksia toimituksissa. Tarvitaan tutkimusta ja, ja ja energialähteitä, joilla on vähän ympäristövaikutuksia. Mikäli eri maissa edetään eri vauhdilla, emme voi taata tasa-arvoista kohtelua kaikille. Kun kolmannet maat, Yhdysvallat, Kiina ja Intia ovat pahimpia näissä kasvihuonepäästöissä VTOssa. Pitäisi pyrkiä siihen, että voidaan asettaa tulleja niille maille, jotka aiheuttavat kasvihuoneen päästöjä, niin että ne, jotka, että saastuttajat maksaisivat. Emme voi mennä seuraavaan ilmastokokoukseen samalla tavalla kuin COP15 kokouksessa Kööpenhaminassa siinä. Eurooppa, siellä Euroopan parlamentti esitteli asiakirjan, jonka itse nimesin unikirjaksi. Tarvitaan toinen luonnos Meksikossa – meidän on osallistuttava niin, että Euroopan parlamentti hyödyntää sen todellista painoarvoa Lissabonin sopimuksen myötä. Sen on tehtävä uskottavia, vakavasti otettavia ehdotuksia, sellaisia, joita eh, tekevä maailma voi hyväksyä maailmanlaajuisessa kriisissä. Emme pääse muuten mihinkään konkreettiseen. Hyvä puhemies Buzek, Haluaisin äh, lopuksi osoittaa teille ajatuksen. Olette esitelleet asiakirjan koskien yhteistä energiapolitiikkaa ympäristöasian valiokunnassa. Olen lukenut sen ja arvostan sitä. Pyydän, että kaikkien kanssa teette yhteistyötä niin, että kyseinen asiakirja laajennettuna voisi olla pohjana tämän parlamentin ehdotukseksi COP16 kokousta varten. Toivon, että se on myös pohja uudelle energiaperuskirjalle. Kiitoksia. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el senador. Kiitoksia sitten eh, senaattori olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos eh, kovasti eh, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Minä olen kuullut erittäin kiinnostuneena vierailijoitamme heidän puheenvuorojaan. Ja olen ihan nyt yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä meillä on tällainen kullakin kansallinen energiapolitiikka, ja kuten puhemies Pusek peräänkuulutti, nyt kaivataankin yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Menneet vuodet ovat selvästi osoittaneet, että meidän energian saanti ongelmamme eivät enää rajoitu pelkästään mediaan, vaan todella uhkaavat olemassaoloamme. Joissain maissa, esimerkiksi Puolassa, on pyritty löytämään ratkaisuja eurooppalaisuuden solidaarisuuteen nojautuen, mutta kokonaispilanne ei ole suinkaan parantunut. Sama näkemys on Euroopan komissiolla, joka on kiinnittänyt meidän huomiotamme tiettyihin, alo- aloitteisiin, joita, joiden täytäntöönpano on viivästynyt erityisesti mitä tulee energian infrastruktuuriin. Meistä yhteneessä Euroopassa kaivataan välittöntä välittömiä, nopeita yhteisiä päätöksiä yhteisistä energiamarkkinoista ja niiden perustamisesta, mikä varmistaisi energian jatkuvan saannin kilpailukykyisin hinnoin, niin että Eurooppa todellakin voisi siirtyä sanoista tekoihin. Siihen tarvitaan julistus. Euroopan parlamentista äh, siitä, äh, kuka äh, häviäisi ja kuka voittaisi yhteisestä ener- yhteisessä energiapolitiikassa ja sen seurauksena. Tämä mahdollistaisi sen, että jäsenmaat selviäisivät äh, pienemmin naarmuin tästä äh, kriisistä. Äh, tulvat, jotka hiljan ovat Puolaa ja lähinaapureita, vaivanneet, ovat selkeästi osoittaneet, että ei kannata luottaa yhteen eikä kahteen energian toimittajaan, mutta ovat osoittaneet myöskin sen, että, että energian saatavuus on erittäin tärkeä siinä tilanteessa, kun sähkön jakeluverkosto esimerkiksi osittain tai kokonaan tuhoutuu joillakin alueilla. Tämähän lisää kustannuksia väistämättä Eh, minu, minulle, minusta nämä eh, puhemies Pusekin luonnehtimat eh, neljä toimintalinjaa ovat varsin mielenkiintoisia ja mitä asiantuntijoidemme puheenvuoroihin tulee meistä, minustakin heidän esittämisen ratkaisumallit ovat globaaleja, ongelmat ovat globaaleja, globaalit ovat myöskin sitten ratkaisuehdotuksetkin, mutta paljon voidaan tehdä myöskin alueellisilla tasolla. Tämä oikeuksien ja velvollisuuksien peruskirja on tässä hyvä mahdollisuus. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Liettuasta. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa puheenjohtaja, alkuun toteaisin, että että Euroopan energiayhteisön perustaminen on lähtökohtaisesti hyvä ajatus, koska sitä kautta infrastruktuuri voitaisiin varmistaa, ja tämähän on Liettuan intressien mukaista. Meidän maamme energiantoimitusvarmuus perustuu yhteistyöhön ja turvallisuuteen. Me kannatamme myöskin Baltian alueen liittämisen energiaverkostoon. Se lisäisi toimitusvarmuutta alueellisen yhteistyön kautta ja me yritämme myöskin luoda yhteydet pohjoismaisiin markkinoihin. Ja tässä suhteessa olemmekin valmiita toteuttamaan integraatioprojekteja. Energiayhteisön perustamisen myötä solidaarisuusajattelua saadaan vahvistettua Lissabonin sopimuksen hengen mukaisesti. Minä toivon, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus osallistua tähän yhteistyöhön, mikäli niin haluavat. Maamme parlamentissa tulemme keskustelemaan tästä energiasuunnitelmasta, mutta olen aika vakuuttunut, että maamme tulee osallistumaan tähän yhteistyöhön. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi ETSK puolesta edustaja Wolf. Ja. Ja, uh. ja. ja. Uh. Äh. Herr Präsident, uh, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich herra puhemies, arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Alkuun haluaisin kiittää teitä siitä, että Euroopan talous- ja sosiaalikomiteakin on saanut kutsun tähän kokoukseen. Ehkä tiedätte, että me olemme näihin mainittuihin ongelmiin liittyen laatineet useampia lausuntoja. Haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä paneutua tähän viimeisimpään ongelmaan, koska se sopii tähän kontekstiin. Eli puhe on komission suunnitelmasta hiilidioksidi, vähähiilisten teknologioiden enenevä käyttöönotto. Niin kuin täällä on jo alustuspuheenvuorossa sanottu, se on avain ratkaistaessa sitä ongelmaa, miten voidaan saada aikaiseksi Euroopassa kestävää ja tehokasta energiaa huoltoa. Mutta se onnistuu vain, jos kaikki puhaltavat samaan hiilen. Ja siitähän me täällä keskustelemme. Eli siitä, miten meidän olisi toimittava yhdessä, jotta voisimme saavuttaa tämän asetetun tavoitteen. ETSK on kuitenkin erittäin huolissaan siitä, että jäsenvaltiot ja yritykset, niiden merkitystä ei ole ymmärretty. Ja tästäpä syystä komiteamme toteaa, että meidän tulisi löytää kaikkien yksissä tuumin hyväksymä rahoitusjärjestelmä. Ja niin kuin täälläkin on jo todettu, niin komiteakin on sitä mieltä, että hiilidioksidisertifikaatit ja mahdollinen hiilidioksidiveron käyttöön otosta olisi keskusteltava. Mehän tiedämme, että ilmaston suojelun hyväksi varoja pidätetään muista toimista. Ja olisi aivan järjetöntä, että nämä kerätyt varat ohjattaisiin muihin tarkoituksiin kuin sellaisiin, joilla pyritään korvaamaan nykyisiä teknologioita, jotka pitkällä aikavälillä eivät ole enää käytettävissä. Minun mielestäni tämä on lausuntomme keskeisin viesti. Ja siteeraisin tätä tekstiä yhdestä kohtaan. Täällä sanotaan, että halpa energia on yh- kansantaloutemme ja elämän kannalta keskeinen lähtökohta. Me lähdimme tästä ajatuksesta jo siinä vaiheessa ennen kuin tämä energiayhteisöajatus syntyi. Eli me todellakin tarvimme yhteistoimintaa, ongelmia ei saa vähätellä, me tiedämme, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi ratkaista näitä, näitä ongelmia. Se, kykenemmekö edes yhdessä ratkaisemaan näitä ongelmia, ei ole varma asia, mutta kuitenkin se on ainoa mahdollisuus lähteä toimimaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi senaattori Casolidi Italiasta. Kiitoksia puhemies. Viime vuosina Italia on lisännyt ponnistelujaan päästäkseen toteuttamaan Euroopan energiastrategiaa. Nyt olemme toteuttamassa vapautetumpia energiamarkkinoita, jos olisi parempi kilpailukyky ja kaasun ja sähkön kilpailukykyisemmät hinnat. Energia, sähköenergia on tehostettu ja uusia maakaasu varastointimahdollisuuksia on lisätty ja edistetty uudistuvien energialähteiden käyttöä käyttöä. Italia on viime vuosina pyrkinyt voimakkaasti vapauttamaan kaasumarkkinoita uudistamalla rohkeasti äh, sektoria. Se on nyt äh, parlamentin käsittelyssä uudistuksien tarkoituksena on ottaa enemmän mukaan suuret energian käyttäjät ja, ja toteuttaa uusia kaasuvarastoja niin, että Italia voi lisätä omia varastoja näin lisätä toimitusvarmuuttaan. Tästä voivat hyötyä kuitenkin kaikki jäsenvaltiot, koska tulevien vuosien investoinnit kasvatuslaitoksiin ja varastoihin mahdollistaa sen, että Italiasta tulee todellinen välimeren kaasu varastointikeskus. Sähköenergian osalta Italia on nykyhallituksen alla ryhtynyt ponnistuksen moninaistakseen energia, sähköenergialähteitä. Siinä on kolme ydinkohtaa. Ensinnäkin pyritään edistämään uudistuvia energialähteitä, niin kuin 2020-2020 paketissa edellytetään. Edelleen sähköenergiaa pyritään tuottamaan ydinenergialla. Ydinenergiassa Italian yritykset ovat tekemässä sopimuksia eurooppalaisten kumppaneiden kanssa toteuttaakseen kolmannen sukupolven laitoksia jotka ovat teknisesti ja näkökohdeltaan kehityksen kärjessä edelleen. Ydinohjelman aloittaminen Italiassa alentaisi merkittävästi sähkön hintaa. Minulla on vielä minuutti käytössä. Haluaisin todeta, että arvostan suuresti näiden kahden juristin alustusta meidän mielestämme eurooppalaisen sääntelijä on jaettava kahteen osaan. Ensimmäisellä tasolla huolehditaan energian jakamisesta ja turvallisuudesta ja toisella tasolla olisi keskityttävä maailmanlaajuiseen eh, ympäristöystävälliseen energiaan, jonka tuotteihinnat ovat alhaisia. Emme voi jättää yrityksiämme tilanteeseen, jossa niihin kohdistuu taloudellisia paineita korkeiden energiahintojen kustannusten takia. Tämä johtaisi siihen, että Eurooppa ei jäisi kansainvälisestä kilpailusta ulos. Kiitoksia. Gracias, señoría. Tiene la palabra. Kiitoksia seuraavana. Senaattori Lechuskova Tsekin tasavallasta. Olkaa hyvä. Dobrý den, vážený pane předsedo, pane předsedající. Kiitoksia, hyvää iltapäivää, puhemies, puheenjohtaja, minä haluaisin osallistua tähän keskusteluun kahdelta eri suunnalta. Euroopan integraatio oli vastaus toisen maailmansodan äh, lopputulokseen. Tarkoituksena oli vakiinnuttaa rauha Eurooppaan. Ja siinä välineinä käytettiin äh, resurssien yhteiskäyttöä. Meillä oli hiili- ja teräsyhteisö, johon jo äsken viitattiinkin. Nyt äh, ihmiset pitävät rauhaa ja demokratiaa itsestään selvänä asiana, vaikkakin siinä yhteydessä yhä enemmän kansallisivustunne eh, nostaa päätään ja hidastaa eurooppalaista integraatiota. Integraatiota kaivataan kuitenkin erityisesti kahdella sektorilla. Ensinnäkin ilmastonmuutos taistelussa ja toisekseen energiaturvallisuuden sektorilla. Yksikään jäsenmaa ei voi kohdata näitä haasteita yksin. Tämä nyt on niin ilmiselvää, että, että se nyt luulisi menevän jakeluun kaikki jokaiselle eurooppalaiselle Tämäkin konferenssi on yksi askel eteenpäin tällä valistuksen tiellä, ja siitä kiitokset puhemies Pusekille. Haluaisin kuitenkin nostaa esille vielä yhden lisäseikan. Jos tätä, tähän asiaan ei puututa nopeasti, meitä uhkaa perikato. Me tarvitsemme nuoria, hyvin kouluttuneita ihmisiä, jotka ovat valmiit elinikäiseen oppimiseen, joille moraalinen ja sivistyksellinen pohja on luja ja vakaa, koska energiavarantojen hallitseminen ja hallinnointi on hyvin vastuullista tehtävää. Välttämättä Tsekissä tällaisia henkilöitä ei ole kovin paljon, mutta muualla Euroopassa sitten ehkä kyllä meidän täytyy pitää mielessämme ne ihmiset, jotka näitä takeita meidän puolestamme sitten antavat ja tämän vastuun kantavat. Jäsen, jos jäsenmaiden yhteinen energiapolitiikka on strateginen politiikan suunta, silloin unionin on paitsi tuettava alan tutkimusta ja kehitystä, myös sitten tarjottava mahdollisuus tekniseen koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, tekniseen liikkuvuuteen – Sehän on kokonaisen, koko Euroopan koulutuksellisuuden lippulaivana. Kiitoksia sitten puhemies Busek jatkaa. E, Kiitoksia paljon, herra puhemies, siitä, että johditte puhetta tässä vaiheessa keskustelua. Nyt minä ryhdyn johtamaan puhetta ja meillä on seuraavat puhujat. Minulla on lista täällä kaikista niistä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron ja teillä on kaksi ja puoli minuuttia aikaa per puhuja, eli vähän vähemmän kuin edellisillä puhujilla. Valittelen tätä ja nyt Ruotsin Äh, Riksdagista, herra Bolund. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitos tästä mahdollisuudesta saada osallistua tähän keskusteluun näistä tärkeistä kysymyksistä. Haluan kiittää myöskin erittäin kiinnostavista alustuksista Äh, meillähän energiakysymyksestä kysymyksessä ei ole kyse pelkästään yhteistyöstä, vaan kysymys on valinnasta, minkälaista yhteistyötä sitten äh, jatkossa äh, tehdään. Me emme voi yhteistyön muotoja erottaa sitten tämän yhteistyön päämääristä energiasopimus, äh, joka perustuu nykyenergialle, on varmaan hyvin erilainen kuin tulevaisuuden energialähteiden äh, perustuva sopimus. Kysymyshän on siitä, että mistä, mitä energiaa Euroopan unioni asettuu tuko, tukemaan. Minkälaista, minkälainen jakeluverkosto, sähköjakeluverkosto äh, rakennetaan ja näin poispäin nythän me, jos me olemme siirtymässä kokonaan uusiutuviin energialähteisiin Euroopassa pois fossiileista energiasta ja ja ja ydinenergiasta. Se on muutos myönteiseen suuntaan, mitä tulee työpaikkojen luontaan, talouselämään ja ympäristöpolitiikkaan. Vesivoima, tuulienergia, biomassalla ovat, ovat tulevaisuuden energialähteitä laskevien hintojensa ja käytettävyytensä ansiosta. Työpaikkojakin näissä, näillä aloilla syntyy selvästi paljon enemmän kuin esimerkiksi perinteisellä energi- energiasektorin alalla. Mitä tulee energiaturvallisuuteen, äh, äh, kaikki me äh, Euroopassa haluamme, että tämä, tätä energiaa on sitten sekä nyt että tulevaisuudessa riittävästi saatavana. Eli kannattaa äh, ajatella pidemmällä kuin yhteistyö, pelkästään yhteistyötä energiakysymyksissä, vaan sitä päämäärää, mihin, äh, et, mihin perustamme energiayhteistyömme. Minä sanon, että perustamme sen uusiutuviin energialähteisiin. Kiitoksia paljon tästä tiiviistä puheenvuorosta ja panoksesta tähän keskusteluun. Seuraava puhuja on edustaja Tortoli Italiasta. Olkaa hyvä. Grazie. L'Europa ha dimostrato negli Kiitoksia. Viime vuosina Eurooppa on ollut rohkea, kun se on tehnyt avauksia koskien eh, energia- ja ympäristön tulevaisuutta. Energia- ja ilmastopaketti osoittaa, kuinka tietoinen EU on siitä, että on yhdessä pureuduttava energiatoimitusvarmuuden eri näkökohtiin eh, ja ympäristö- näkökohtiin. Niin Euroopan unioni on löytänyt tasapainon, kun ajatellaan ympäristövaatimuksia, teknistä edistystä, tuotantoprosesseja ja talouden järjestelmää, joka tällä hetkellä vielä perustuu paljolti teollisuudelle Euroopassa ei kuitenkaan ole vielä saavutettu riittävää painoarmoa. Kööpenhaminassa tämä ei ehkä ole huono, koska toisaalta on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ympäristökysymyksiin, mutta toisaalta ja ei kannata viedä aivan loppuun asti, kun il- maailman ilmaston lämpimisestä keskustellaan, niin meidän on kuitenkin johdonmukaisesti kehitteltävä strategioita, joissa tärkeimmät saastutteet ovat mukanaan ja myös nousevat taloudet ovat mukana. Tarvitaan kuitenkin poliittista realismia eikä poliittista ideologismia. Meidän on kansainvälisillä foorumeilla edellytettävä kaikilta vahvaa vastuullisuutta, mutta askelia ei pidä ottaa eteenpäin perusteettomasta, kun nyt päästöjä halutaan vähentää 30 prosentilla eikä 20 se vastaa tarpeisiin. Kuitenkin tässä talouden tilanteessa ei voida enää vastata ylimääräistä kustannuksista. Me emme voi tehdä sitä virhettä, että kuluttaisimme liikaa fossiilisten energialähteiden käytön vähentäminen johtaa väistämättä ydinenergian ja uudistavien lähteiden lisäämiseen. Päästöjen vähennyksestä tarvitaan energiansäästöjä ja teknologian kehitystä, uudistuvien lähteiden kehittämistä. Tämä edellyttää voimakkaita ponnisteluja tutkimuksen alalla. Dziękuję Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Euroopan parlamentin edustaja Grip. Właśnie to bardzo dobre pytanie, czy powoła... Paljon kiitoksia, herra puhemies. Esitetty kysymys on hyvä. Tarvitaanko energiayhteisö vaiko ei, ja olen iloinen voidessani keskustella täällä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe, ja tältä pohjalta on syntynyt monia mielenkiintoisia teorioita, erityisesti ne, jotka kuulimme vierailija luennoitsijoiltamme. Mielenkiintoista oli kuulla näistä ajatuksista energiapolitiikan epäonnistumisesta. Lissabonin sopimuksen voiman astumisen edeltävänä aikana pohdittiin juuri energiapolitiikasta, sen merkityksestä, mutta nyt kun sopimus on astunut voimaan, niin on oikeastaan unohtunut kokonaan se, miksi ylipäätään päädyttiin Lissabonin sopimukseen. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä puhemies Busek totesi hän on ollut myöskin tätä konferenssia järjestämässä. Ja olen tyytyväinen myöskin niihin juridisiin kommentteihin, joita vieraamme ovat esittäneet. Te totesitte, että ehty toimii tehokkaammin kuin nykyinen energiapolitiikka. Mutta ehty ei ole enää voimassa ja mitään tehokasta vaihtoehtoja ei ole tällä hetkellä tarjolla ratkaisemaan nykyisiä kriisiä. Pikemminkin on havaittavissa kansallista jääräpäisyyttä. Meidän tulisi pohtia erityisesti kaasutoimitusten varmuuskysymyksiä. Teollisuusvaliokunnassa yksissä tuumin käsittelemme tätä asiaa ja nyt on havaittavissa, että neuvottelut komission ja neuvoston kanssa ovat alkaneet ja minä uskon, että parlamentin yksimielisen kannanoton myötä voitaisiin vaikuttaa myöskin kansalliseen toimintaan. Kyllä, kansallisella tasolla pitäisi pyrkiä toimimaan vähän, vähän yhteistyöhalukkaammin. Kiitoksia. Mm, Kiitoksia paljon. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette antaneet oman panoksenne tähän raporttiin. Ja haluan kiittää myös puhemies Busekia siitä, että tämä kokous järjestettiin. Minusta EU menee eteenpäin ei ainoastaan kriisin vuoksi, vaan siksi, että sillä on hienoja ajatuksia ja upeita hankkeita. Sen pitää olla motivaatiomme. Ja minusta tämä on ajatus, joka voisi helpottaa meitä, kun pyrimme saamaan joukkoja liikkeelle Euroopan tasolla. Olen hieman huolestunut niistä viittauksista ja viittauksista siihen tapaan, että Eurooppa olisi menossa taaksepäin energiapolitiikassa. Näinhän täällä on sanottu. Ja yksi syy tähän on se, että jäsenmaat, niillä on erilainen menneisyys. Mutta me, mitä me poliitikot voimme tehdä? Kun ajatellaan tulevaisuutta, ja kansallisia intressejä ja sitä, että kaikki eivät halua tällaista yhteistä energiapolitiikkaa. Me olemme tietyissä asioissa epäonnistuneet tähän mennessä. Ja miten nyt sitten pääsemme tästä ajatusten tasosta tekojen tasoon? Mitä herra Busek on mieltä? Charles Kiitoksia seuraavana Charles Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę. Um, Kiitoksia puhemies Busek tästä aloitteesta. Pahoittelen äh, oli täysin samalla linjalla kanssanne. Minä en kyllä ihan äh, pysty, pysty äh, näkemään tällaista suur, suuremmasta ajatusta toteutuvan kautta äh, unionin, vaikka tässä unionin ja jäsenmaiden tasolla tällaisia energiapoliittisia tavoitteita on ja energia- ja hiili, vähähiilisen päästön osalta niin ikään, mutta monessa maissa on tällaisia väsymystä uusiin sopimuksiin ja yhteistyöjärjestelmimme. Minä olen asemassa, Meidän ryhmämme me uskomme kuitenkin tällaiseen yhteistyöhön ja, ja koordinoituun energiapolitiikkaan me eh, yleisesti ottaen eh, pidämme yhteis- eh, hallitusten välistä yhteistyötä parhaana lähestymistapana tällä tiellä ja käyttämällä olemassa olevia oikeudellisia perusteja, niin kuin 194 yhtenäismarkkinasääntöjä, kilpailusääntöjä ja muita olemassa olevia oikeusperustoja. Me emme halua, halua mitään uuden, uuden, uuden tyyppisiä suuria, suurmoisia perustavuussopimuksia minun maani Iso-Britannia varmastikin torjuisi kaikki hankkeet uuden EU-sopimuksen sorvaamiseksi. Ja nythän on on luvattu alista kansanäänestykseen, enkä näe, että semmoinen läpi menisi tietysti on mahdollisuutta tätä yhteistyötä syventää ja tietysti yksi yhtenäinen EUn energiasääntelijä olisi sellainen, jota me emme voi kannattaa sitäkään. Kansallisten lainsäätäjien tehostunut yhteistyö olisi hyvästä tietenkin alistuksessa ehdotettu verotekninen ja valtiontalouksien yhteistyö ei sekään sovi meille öljy- ja kaasuyhteistyötä voidaan tietenkin aina harjoittaa vapaaehtoisesti kilpailuhengessä jäsenmaiden välillä. Sen tyyppisiä aloitteita on äh, komissionkin syytä äh, kannustaa, mutta tämä energiakirjo äh, tietysti jokaisen jäsenmaan on itse saatava päättää, minkälaisen tulevaisuuden valitsee, sitten on se ydinvoimaan tai muuhun perustava ja me tietenkin pyrimme koko ajan saavuttamaan Kioton tavoitteetkin. Nyt puhemies keskeyttää ja puhuu päälle ja pahoittelee ja jatkaa. Haluan tässä alustuksenne lopuksi että äh, tällainen äh, äh, EU-malli on, on tulevaisuuden malli. Peter Stelkros ennusti, että euro, euroalue romahtaa vähem, vähintään viiden vuoden sisällä. Se tuskin on mikään hyvä roolimalli energiayhteistyölle. Kiitoksia paljon. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, mutta meillä on valitettavasti omat aikarajamme. Kiitoksia teille. Sitten Romanian kollega kamerani Putatio domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin puhua teille erityisesti uudistuvista energialähteistä ja korostaa seikkaa, jonka mainitsi rouva Höncher, ja se koskee energialähteiden monipuolistamista ja ilmastonmuutoksen torjumista. Poliittiselta kannalta me tarvitsemme energia-alan sopimuksen niin, että saadaan poliittiset ja rahoitukselliset puitteet monopolien rajoittamiselle ja sellaisten tilanteiden välttäminen, joka johtui muun muassa maakaasukriisistä. Kuten tiedätte, tekniseltä kannalta kaikkia energiavaroja varten tarvitsemme reservejä, varastoja, ja usein näitä voidaan tehdä maiden välillä yhdessä. Rova Hanser mainitsi Espanjan esimerkkinä. Ener- siellä aurinkoenergiaa voidaan kehittää paljon, pohjoisessa puolestaan e- tuulienergiaa. Nämä täydentävät toisiaan. Siksi tarvitaan energiamarkkinoita Eurooppaan ja lainsäädännöllisiä puitteita Euroopan energiainfrastruktuuria varten. Ja niin, että ottaisimme ensimmäisen askeleen kohti energian kulutuksen vähentämistä. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Claude Turm, Euroopan parlamentista. Kiitoksia. The challenges ahead are immense. Kiitoksia, herra puhemies. Meillä on valtavia haasteita edessämme. 85, 95 prosenttia kasvihuonepäästöjen vähennystä – ja sitten tämä infrastruktuurin rakentaminen ei ainoastaan sähkön osalta myös, vaan myös rakennusten ja liikenteen osalta. Sitten on haaste, jota muut eivät ole vielä maininneet. Peak oil kysymys, koska USA USAssa tämä asia on suuri huolenaihe. Meidän täytyisi olla tietoisia siitä, että ihmiset ihmisillä pitää olla oikeus saada tietoa. Me tarvitsemme uutta kannustusta tällaisen uuden energiapolitiikan suunteen. Minä luin mielenkiintoisen tutkimuksen, kun puhutaan jätepolitiikasta, puhutaan kierrättämisestä, sitten tavaroista tai hyödykkeistä, jotka ovat vähemmän vaarallisia. Minä en ymmärrä, mikä tämä tällainen hierarkia on, kun asetetaan tietyt asiat toisten edelle. Sitten toiseksi tästä energia- tai sähköverkosta. Mehän neuvottelimme parlamentista uusista uudesta sääntelyviranomaisesta ja me parlamentissa halusimme mennä pidemmälle mutta ehkä voidaan katsoa, voisiko tämä sopimus mennä näiden laillisten tai oikeudellisten huolenaiheiden yläpuolelle, kun ajatellaan olemassa olevia sopimuksia. Minusta on kiinnostavaa, kun ajatellaan sitä, että me eurooppalaiset olemme vähentämässä tiettyä tiettyjä toimia. Ja jos ajatellaan sitten Venäjää ja Gazpromia, olisi ehkä parempi, että meidän ei tarvitsisi koputella siellä ovia ja olla anelemassa jotakin. Kiitoksia paljon herra Turmes. Ja seuraava puhuja on Rainer Wittman, Wildman Itävallasta. Paljon kiitoksia herra puhemies, hyvät kollegat. Me tarvitsemme kestävää, turvallista ja edullista energiaa tuotantoa ja jos haluamme tehdä Euroopasta turvallisemman ja riippumattomamman, niin silloin se vahvistaa Eurooppaa kauttaaltaan. Ja pari asiaa haluaisin ottaa esille. Täällä viitataan useampaan otteeseen kansalaisten Eurooppaan, mutta sitä ei ole havaittavissa energiasektorilla. Kansalaisia ei muisteta juuri lainkaan. Mutta kun katsotaan esimerkiksi ydinvoimaa, kolme prosenttia koko maailman energiantuntunnotusta perustuu ydinvoiman käyttöön, niin monet täällä viittaavat siihen, että tarvitaan todellakin ydinvoimaa ydinvoimaa, mutta me tiedämme, ettei ydinvoimalata noin vaan voida yön yli ajaa, ajaa alas. Mutta me tiedämme myös, että kyse on vaarallista energialähteistä ja nykyisessä Euroopassa kansalaiset eivät tällaista energiaa haluava, halua. Ja siitä on olemassa kyselytietoja. Ja 40 miljoonaa euroa vuosittain maksaa Itävalta Euratomin toimintaan, vaikka se ei ole ydinvoimamaa. Ja Euratomin koko EU maksaa miljardi euroa vuodessa, joten eiköhän olisi järkevämpää ja fiksumpaa toimia toisella tavalla – Eli että panostaisimme uusiutuviin energialähteisiin. Kyllä silloin olemme valmiita myöskin Itävallassa maksamaan oman osuutemme, mutta miksi me maksaisimme Euratomin, kun emme ole myöskään ydinvoimavaltio? Kiitoksia paljon herra Wildman. Ja nyt viimeinen puhuja on Antonia Correa de Campos. Kiitoksia puhemies. Ensiksi haluaisin onnitella ja tervehtiä kansallisten parlamenttien jäseniä ja onnitella tutkijoita, jotka ovat esitelleet jo tuntemamme tutkimuksen. Se on erittäin hieno. Tämä yhteisen energiapolitiikan ehdotus on riippuvainen erilaisista tilanteista sitä leimaa eri jäsenvaltioiden tilanne. Siellä on eri, hyvin suuria maantieteellisiä eroja ja hyvin erilaisia kulutustottumuksia ja myös hyvin eriäviä hintapolitiikkoja. Kaikki tämä vaikuttaa markkinoihin ja kansallisiin strategioihin. Jotkut pitävät parempana omaa politiikkaa, toiset Ja Tässä on otettu pohjaksi vertailu Ehtyn kanssa, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa. Ehtyjärjestössä jäsenvaltioiden tuottajien välillä oli tiettyä maantieteellistä läheisyyttä ja tekninen eh, taso oli samanlainen. Ja kolmansissa maissa oli nousevia maita, jotka johtivat tämän yhteisön kehittymiseen ja nousemiseen. Nyt tilanne on hyvin erilainen, vaikka meille tänään esitellään tämä strategia, niin toki on sanottava, että se on kiinnostava, koska se on joustava ja se mahdollistaa toimimisen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Se on kiinnostava myös siksi, että se tarjoaa potentiaalia kaikille. Siihen sisältyy kuitenkin myös riskejä ja tärkeimmät riskit ovat näitä maantieteellisiä vastakkaisten etujen maantieteellisiä klustereja. E, eri maat tai eri klusterit voivat joutua vastakkain. Haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen. Kuinka saataisiin luotua riittävä kriittinen massa tulevaan energiayhteisöön niin, että pikkuhiljaa tämä vapaaehtoinen yhteisö muodostuisi tulevaisuuden ratkaisuksi? Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt meillä on vielä tilaisuus kuunnella ja kuulla kommentteja vierailtamme rouva Henseriltä ja herra van der Woudelta. No, näihin kaikkiin kysymyksiin ja huomioihin on aika vaikea vastata. Ehkä haluaisin heittää jotenkin yleisiä huomioita ensin ja sitten kollegani Henschel voi vastata joihinkin täsmällisiin kysymyksiin, kuten herra Turmesin kysymyksiin. Aivan ensiksi tästä ehtysopimuksesta. Kertomuksessa me emme todenneet, että nykytilanne on pahempi kuin tilanne, joka edelsi ehtysopimuksen luomista. Halusimme sanoa, että ne juridiset välineet, jotka, ovat jäsenvaltioiden, jotka olivat jäsenvaltioiden käyttävissä, käytettävissä ehtosopimuksen alla, olivat laajemmat kuin tällä hetkellä. Toisekseen olemme saaneet eh, vaikutelman kriisistä. Meillä olemme riippuvaisia kolmansista maista. Meillä on energiaa liittyviä tiukkoja vaatimuksia, mutta on myös muistettava se, että mikäli tämä kehitys kohti todellista yhteistä energiapolitiikkaa onnistuu, niin se tuo mukanaan mahdollisuuksia, jotka tekisivät e-, e-, Euroopasta energiaa edelläkävijän ja myös teollisen vallankumouksen tekijän. Tämä aivan alustavana huomiona. Sitten haluaisin esittää neljä huomiota. Ensinnäkin Täällä on kuultu vastustusta uusia perussopimuksia kohtaan. Meillä on tietenkin nyt Lissabonin sopimus, ja jos olen oikein ymmärtänyt, Lissabonin sopimus on olemassa juuri siksi, että siellä on myös energiaa koskevia säännöksiä, ja niitä on hyödynnettävä, ja se edellyttää poliittista tahtoa. Mutta poliittista tahtoa ei aina riitä. Käsitteet vaihtelevat maasta toiseen, ja siksi olemme ehdottaneet tällaista pientä sopimusta, joka perustuu Schengen-mallille niin, että pienemmät ryhmät voivat mennä eteenpäin. Olin iloinen kuullessani Baltianmaan aloitteesta. Siellä Baltianmaat Pohjoismaiden kanssa menevät eteenpäin pienenä ryhmänä. Mikään ei estä sitä, että esimerkiksi Puola tai muut Visegrad-maat voisivat eh, hyödyntää näitä malleja ja edetä yhdessä pyrkien kaikkiin siihen tavoitteeseen, että, että integraatio vahvistuisi ja että voisimme kunnioittaa yhteisen säännöstöä. Sitten täällä puhuttiin voittajista ja häviäjistä. Olen sitä mieltä, että mikäli malli on täysin vapaaehtoinen, niin, niin ei tässä ole mitään riskiä, että muodostuisi häviäjien ja voittajien ryhmiin. Kyllä tässä kaikki ovat voittajia, jos se malli on vapaaehtoinen. Niin sitten kolmas vaihtoehto koskien ener- Euroopan energiariippuvuutta. En nyt ole mikään tekniikan eh, asiantuntija, olemme vain yksinkertaisia juristeja, mutta uskon, että mikäli teollinen, todellinen teollinen vallankumous voisi onnistua, jos meillä olisi todellista yhteisöllistä energiapolitiikkaa, joka kohdistuu vihreän energian yhteiskuntaan ilman hiilidioksidia, niin meistä voisi tulla omavaraisia. Jos ymmärrän oikein näitä useita julkaistuja kertomuksia, niin olen sitä mieltä, että uudistuvissa energianlähteissä voimme olla omavaraisia, jos menemme tähän suuntaan. Ja meidän, meidän on pyrittävä siihen, että olemme omavaraisia. Sitten neljäs huomio. Tästä, mitä olen täällä kuullut, vedän sen johtopäätöksen, että energiayhteisö, joka perustuu yhteiselle verkostolle – on ikään kuin turvallinen vedonlyönti. Ei tässä ole mitään äh, haittapuolia, mikäli äh, yhdistämme omat äh, etumme ja luemme todellisen solidaarisuusverkoston Schengen-mallille perustuva sopimus, jossa vahvistetaan verkostoja, jossa menneen komission ehdottoman suuntaan, olisi sellainen vaihtoehto,